Stinglerin puheenvuoroista, muistakin puheenvuoroista täällä keskustelussa käytiin. Tämä keskustelu päättyy tähän. Sitten seuraava iltapäivän esityslistan asia. Valero, mietintö, asevienti, yhteisen kannan 2008 täyttöönpano. Edustaja Valero, teillä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herr talman. Kiitoksia puhemies. Näin aluksi haluaisin kiittää kovasti kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyötä. Ja vaikka emme ole aina samaa mieltä kaikista yksityiskohdista, ymmärrän, että me olemme kuitenkin pitkälti hyvin samaa mieltä siitä, että asevientien valvontaa täytyy vahvistaa. Me olemme poliittisesti eri mieltä, mutta kysymys siitä, että aseet joutuvat väärin käsiin, tästä olemme ehdottomasti samaa mieltä. Aseviennin valvonta on tärkeä osa ulkopolitiikkamme, mutta siitä alkaa tulla myös sisäpoliittinen kysymys siitä syystä, että saamme nähdä yhä enemmän terrori-iskuja Euroopassa, jotka on tehty Daeshin kannattajien toimesta, jotka ovat käyttäneet eurooppalaisia aseita. Katalonian terroriskojen jälkeen keskityttiin selkeästi äh, asevientikysymyksiin. Saatiin lukea Espanjan mediasta, että kuningas oli menossa Saudi-Arabiaan edistämään espanjalaista äh, asemyyntiä. Me haluamme, että keskusta koskee juuri tätä. Me haluamme rauhaa, emme halua myydä aseita, oli viesti, joka kuultiin Barcelonan kaduilta hyvin radikalisoituneet EU, eurooppalaiset nuoret radikalisoituvat moskeijoissa ja tekevät terrori-iskuja Euroopassa. Mutta Saudi-Arabia ei tue pelkästään radikaalien moskeijojen rahoitusta, vaan se on myös järjestelmällisesti vienyt eteenpäin eurooppalaisia aseita Syyriaan, jossa terroriryhmät kuten Al-Qaida ja Al-Nusra-rintama ja Daesh ovat saaneet käyttöönsä näitä eseitä. Me emme voi hyväksyä sitä, että eurooppalaiset aseet joutuvat näiden käsiin. Meillä on yhteinen säännöistä ja yhteiset käsitykset kahdeksan kriteereineen tässä esityksessä. Näin teemme mahdottomaksi miltei kaiken aseiden viennin konfliktialueille tai niihin maihin, jotka karkeasti rikkovat ihmisoikeuksia. Näin voidaan huomioida, että jäsenvaltioiden riskiarvioinnit eivät kuitenkaan ole olleet tyydyttäviä. Ja hyvin monet kriteerit olisivat jo pysäyttäneet esimerkiksi aseviennin Saudi-Arabian koska jokaisen jäsenvaltion tehtävänä on itse valvoa tätä toimintaa, ne voivat myös sitten vastaan rikkoa, milloin haluavat. Mutta vaikka yhteistä kantaa olisikin seurattu, olisimme nyt tilanteessa, jossa maat, jotka ovat rauhantilassa ja ovat silloin nostaneet aseita, käyttävät nyt aktiivisesti niitä hyökkäyssotiin muissa maissa tai tarjoavat niille sotakäyville joukoilla. Tästä syntyy tiettyjä kysymyksiä. Miksi jotkut EU-maat tarjoavat uusia lisenssejä sotakäyville maille? Voimmeko pysäyttää tällaiset jatko toimitukset. Voimme pysy- voimmeko pysäyttää sen, että aseet joutuvat kolmansien käyttäjien käseen? Nämä kaksi viimeistä asiaa eivät ratkea tämän päivän sääntöjen avulla. Saamme nähdä myöskin, että Saudi-Arabian koskeva siirto on ainoa tapa, joka toimii. Se on ainoa toimiva järjestelmä, jonka avulla voidaan pysäyttää maastavienti. Lisäksi kehitys on osoittanut, että meidän pitkän ajan riskiarvioinnit täytyy saada paljon paremmaksi. Meidän täytyy katsoa ei pelkästään sitä, mihin tätä materiaalia käytetään, vaan mikä tilanne on vastaanottomaassa silloin, kun näitä lupia myönnetään. Meidän täytyy myös kysyä itseltämme sitä, miten mahdollista, että 40 prosenttia kaikesta Viennistä menee suoraan Lähi-idän ruutitynnyriin ja vain 15 prosenttia muihin eurooppalaisiin maihin, joka on toinen suuri markkina-alueellamme. Ja onko kohtuullista, että meidän on pakko ylikapasiteetin vuoksi viedä maasta aseita? Aseteollisuus on syntynyt siitä, että oman puolustuksen tarpeet täytettäisiin. Mutta, ja haluaisin muistuttaa siitä, että artikla 10 tässä yhteisessä kannanotossa, eh, niin työmarkkinatilanne ei kuitenkaan ole syy sille, että myönnetään vientilupia. Sanoma meiltä on selvä. Säännöstä täytyy seurata. EU ei saa sulkea silmiä siltä, että aseita käytetään näitä, näiden sääntöjen vastaiseksi. Meidän täytyy ottaa huomioon seuraavat suositukset. Mahdollistaa se, että raportointivaatimukset äh, ovat parempia ja tiukempia. Meidän täytyy mahdollistaa se, että sanktiot otetaan käyttöön sellaisia maita vastaan, jotka rikovat tätä äh, säännöstöä vastaan. Kysymys ei ole pelkästään kansainvälistä rauhasta tai Euroopan kuvasta maailmasta. Kysymys on myös meidän omien kansalaistemme turvallisuudesta. Kiitoksia. Allora, adesso do la parola. Kiitoksia. Sitten on seuraavaksi puheenvuoron ministerille ministeri Maasikas. Ja tervetuloa tänne salaa. Ja sitten myöskin komission edustaja Mogherini on täällä paikan päällä. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, President. Kiitoksia, puhemies, hyvät jäsenet. Olen täällä myöskin ulkosuhteiden korkeudustajan Mogherinin edustajana – ja käytän tilaisuutta nyt hyväksi, niin voin osallistua tähän keskusteluun. Ja hyvä, hyvä käydä keskustelua tästä mietinnöstä, jonka edustaja Valero on tehnyt. Tämä on asia käsittelee parlamentaarista valvontaa aseviennin osalta EUn tasolla. Ja parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen ja akateemisen maailman ja teollisuuden väliset yhteydet ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti. Ja tämä on eroton saavutus ja osoittaa sen, että avoimuus ja vuoropuhelu voi tapahtua ilman mitään ennakkoluuloja kansallisesti ja, ja EUn toimijoiden kesken. Samalla kun pyrimme lisäämään avoimuutta maailmanlaajuisesti asesomusten kautta, on tärkeää myöskin ottaa esille tämä avoimuus. Ei vastusta tietenkään mitenkään kansallista ja alueellista turvallisuutta. EUn puitteisto asevienti koskien. Tämä vaan vahvistaa EUn yleistä kantaa, kun hyväksyimme 2008. Tämä puitteisto on ainutlaatuinen. Se perustuu kansalliseen jäsenvaltioiden vastuuseen lisenssipyöntöjen myöntämisessä, jossa on hyvin pitkälle kehittynyt tiedonvaihtojärjestelmä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kesken. Ja kriteerit, jotka ovat tässä yhteisessä kannassa, ovat hyvin pitkälle meneviä. Tässä katsotaan ihmisoikeuksia ja kansainvälisen lain määräyksiä ja vaikutuksia kansalliseen ja alueelliseen turvallisuuteen. Tässä on myös toimijoiden suuntaviivat, joka hyväksyttiin 15 jossa pyrittiin katsomaan tämä ase somusten mukaisesti. Tästä, tältä pohjalta kansallinen vastuus, siis niin katsotaan yleisiä riskiarviointeja ja yleisen kannan suuntaviivoja ja sitten samalla tätä yhdistetään kansalliseen asovalvontaan. Näiden tavoitteena on, että eurooppalainen ulkosuudenhallinto antaa myöskin näistä tiedonvaihtoalustan joka on siis tämä neuvoston työryhmä aseviennistä, ja sitten myöskin tämä IT-alustan, jossa voidaan vaihtaa tietoja eri riskien osalta, vaikka lisenssien kieltopäätöksistä. EUn suuntaviotkin, kuten tämäkin, ovat tärkeitä elementtejä, joita on päivitetty viime aikoina. Ja EUn yhteisen kannan pohjalta, joka hyväksyttiin vuonna 2015. Ja täällä on jatkossakin myöskin vaikutus se, että pyritään loman yhtenevää asevalvontaa, kuten voidaan täyttää. Nyt vielä lyhyesti sitten, kastaa vähän EU-ulkopuolelle. Meidän lähinaapurustossamme monet kolmannet maat ovat myöskin noudattaneet EUn kriteereitä EUn yleis- yhteisen kannan mukaisesti, jotta voidaan auttaa heitä tässä päivittäisessä toiminnassa EUn vuodesta 2009 lähtien International Outreach-ohjelman, jossa tuetaan teknisesti näitä maita. Ja viimeisessä vaiheessa, jo 2016-2017 vuosina, se päättyy sitten joulukuussa, mutta uutta neuvoston päätöstä valmistellaan vuodesta 2018-2019 katsottaisiin myös. Sitten se on vähän laajempaa kuvaa, eli myöskin asevalvontasomukset. Tämähän on laaja standardi, jolla pyritään katsomaan asekauppaa. Ja tämä sopimus tuli voimaan 2014 heinä, joulukuussa ja 230 maata on allekirjoittanut tämän. Kaikki 28 EU-maata muun muassa. Ja Suurimmat viejät ja tuet, kuten Venäjä, Kiina, Pakistan, kuitenkaan eivät ole vielä tätä allekirjoittaneet tai ratifoineet vielä sitä. Kaikkia diplomaattisia mahdollisuuksia pitää käyttää hyväksi, että voidaan rohkaista maita, jotka eivät ole vielä liittyneet tässä että he liittyisivät siihen. Ja näin EU voisi antaa myöskin tukiohjelmia niille maille, jotka tarvitsevat sitä, jotka pyytävät sitä asekauppa on yhä globaalimpaa. Joten meidän tehtävämme on olla esimerkkinä tässä, kun katsotaan EUn asevientiä. Se on myöskin samalla meidän velvollisuutemme rohkaista muita asekauppioita ja valmistajia, että myöskin tämä asekauppasomusta noudattaisiin. Kiitoksia. E Kiitoksia ministeri. Sitten seuraavaksi poliittiset ryhmät. Aloitetaan EPP-ryhmästä. Edustaja Kelam, kaksi minuuttia, olkaa hyvä mr president minister maasikas i would like to thank colleague. kiitos paljon puhemies kiitos paljon ministeri Maasikas. Haluan kiittää Valeroa hänen avoimesta lähestymistavasta ymmärtää muitakin näkökulmia. Tässä mietinnössä nostetaan esiin, että kaikilla Kansallisvaltiolla on oma itsepuolustusoikeus ja lisäksi kansallisvaltiolla on oikeus ostaa sotateknologiaa puolustustarkoituksiin. Jäsenvaltioiden hyväksymät kriteerit on selkeä, asa, selkeä asia, joka takaa sen, että vientiä tarkkaillaan. Vientiluvat perustuvat selkeisiin periaatteisiin useiden hankkeiden avulla pannaan täytäntöön yhteistä päätöstä. Olemme sitä mieltä, että lähestymistavan tulisi kuitenkin olla koherentti. EPP ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että pitäisi olla mitään sanktioita tai uutta yhtenäisempää lähestymistapaa täytäntöönpanoa varten. Tärkeää meille on se, että olemassa olevat sitoumukset pannaan kokonaisvaltaisesti täytäntöön. Se, mitä me tarvitsemme enemmän, on se, että meillä on täsmällisempää ja ajankohtaisempaa tiedonvaihtoa liittyen itse vientiin ja vientilupiin. Jäsenvaltioilla on erilaisia keinoja hankkia tietoja. Se, että tärkeää tietoa vaihdetaan ajankohtaisesti ja nopeasti, on tärkeää, mikäli jäsenvaltioiden on päätettävä myönnetäänkö asevientilupa vai ei. Ja kiitämme sitä, että tähän pyritään nyt puuttumaan muun muassa sillä tavalla, että luodaan tietojen vaihto alustoja se, että aseita joutuu väärin käsiin, on vaikea asia ja meidän on yhteisesti tähän löydettävä ratkaisu. Tähän on löydettävä ratkaisu niin komission kuin jäsenvaltioiden toimesta. Olen pyytänyt erillistä äänestystä ja 34 yhdessä ECRn kanssa. Toivomme, että kollegat voivat tukea niitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kelam. Sitten st ryhmän nimissä edustaja Ajala Sender. Ole hyvä, Ines, kaksi minuuttia señor presidente yo también me uno. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää siitä yhteistyöstä, jota meillä on ollut edustaja Valeron kanssa. Kaikki on ollut erittäin myönteistä ja haluaisin kiittää häntä myös siitä, että hän on sisällyttänyt tähän joitakin innovatiivisia kohtia. Esimerkiksi sen, että voidaan luetteloida ne yksilöt tai elimet, jotka, joita epäillään olevan mukana laittomassa asekaupassa. Ja tämä on myös, tässä on myös sisällytetty tarve siihen, että varmistaudutaan turvallisuudesta ja katsotaan, miten voidaan tarkastella myös kansallisia luvamyöntöperiaatteita. Sillä päästään jostakin varoista ja sitten varmistaa niiden henkilöiden koulutus, joilla on pääsy valvontaan. Lisäksi sitten tietysti se, mikä liittyy Brexitiin tulevaisuudessa, kun yhdistynyt kuningaskunta ei ole EU-jäsen, jotta voidaan varmistautua siitä, että yhdisten kuningaskunta noudattaa samoja standardeja, kun puhutaan kansainvälistä asekaupasta. Haluan myös kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut mukaan kohdan, joka koskee väärinkäytösten paljastajia niin, että kun ihmiset ovat joutuneet tilanteisiin, joissa näkevät, että säännöksiä esimerkiksi täytäntöönpanna, niin niistä voidaan kertoa eteenpäin. Samoin kun näemme tällaisia huonoja käytäntöitä, niin mustan listan luonnostelu on hyvä Tämän lisäksi myös mahdollisuus ottaa EUn ja YKn lisälainsäädäntöä tähän mukaan niin, että varmistetaan se, että aseviennin valvonta on vielä tiukempaa. Kiitoksia edustaja Van Orden sitten ECRstä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Well, we should remember that our... Kiitoksia. Meidän olisi muistettava, että puolustusteollisuus on tärkeä osa kansallista puolustusta ja myös taloudellista hyvinvointia. Niin puolustusteollisuuden merkitystä ei pidä unohtaa. Meillä on viisi aseteollisuutta, jotka ovat kymmenen merkittävämmän joukossa. Meidän asenteollisuus on hyvin valvottu ja hyvin säännelty. Meillä on hyvät valvontajärjestelmät olemassa siten, että voidaan varmistaa, etteivät aseet ja avainkomponentit joudu väärin käsiin. Tässä tarkoitan meidän vihollisia, rikollisvaltioita ja terroristeja. Meidän ei pitäisi asettaa enempää sääntely meidän omalle aseteollisuudelle, jotta vietäisiin EUn poliittista integraatiota eteenpäin. Omassa kotimaassani yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo kokonaisvaltainen ja kattava asevientivalvontajärjestelmä, oli EUn toiminta tällä saralla mikä tahansa. Oli, vaikka me olimme monen asian kanssa yhtä mieltä, tässä mietinnössä olimme myös eri mieltä siitä, että EUn pitäisi olla jäsenvaltioiden yläpuolella valvonnassa. Me vetoamme, että jäsenvaltioita ei rangaistaisi siitä, ettei yhteistä kantaa hyväksytä. Me emme myöskään koe tarpeelliseksi, että tässä vaiheessa, kun budjettipaineet ovat suuria, niin emme koe, että talousarviosta pitäisi omistaa varoja kapasiteettien valmiuksien parantamiseen liittyen valvon, EUn valvontaan. YK on kansainvälinen asevientisopimus on olemassa ja kiitänkin maasikasta siitä, että tähän viitattiin. Miksi EUn pitäisi olla aktiivisempi tällä saralla, kun kyseessä on kokonaisvaltaisempi, maailmanlaajuisempi asia, johon pitäisi puuttua maailmanlaajuisesti? Ja kansainvälisen kaupan, asekaupan huonemmat oppilaat eivät ole joutuneet rangaistuksi Ajattelen tässä Venäjää, Pohjois-Korea, Pakistania muiden muassa. Näihin maihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Mikään näistä maista ei kuulu YK asevientisopimuksen piiriin, kun EU-maat kaikki kuuluvat. Täällä on teille kysymys, edustaja Van Orden. Edustaja Scott Katto haluaa esittää kysymyksen. Hyväksyttekö kysymyksen? Hyväksytty. Olkaa hyvä. Teidän kysymyksenne. Kiitoksia. Tämä asevientikielto tapahtuu samanaikaisesti, kun on erilaisia mielenosoituksia Lontoossa sen jälkeen varmasti, kun pääministeri May kävi Saudi-Arabissa vierellä. Haluaisin tietää, Nordenta, aiotteko ääntää Valeron mietinnön puolesta, jossa pyydetään sitä, että aseiden vienti lopetettaisiin saudi arabian ja aseita, joita käytetään Jemenin lasten tappamiseen. Speak. Um... Ilmeisesti vain sitä kysymykseen, kuin aloin puhumaankaan, että ja tämä muotoilu, joka esitti minulle, totta kai tämän voin tuomita täysin, että ihmisiä ja siviilejä tapetaan aseellisissa konflikteissa, mutta aseviiden kielto saudi aikana, en tätä tue sitten täällä on myöskin toimi, joka tehtiin tässä kampanjassa, joka vastustaa aseiden vientiä. Ja se, se käytiin myöskin tuomioistuimessa heinäkuussa tänä vuonna korkeimmassa tuomioistuimessa UKssa, ja se tuki brittihallitusta. En nyt halunnut tässä koko tuomiota teille, mutta olen valmis jakamaan sen teille tarpeen vaatiessa. Mutta no tässä todettiin, että UK on ministeriön päätös olla keskeyttämättä näitä vientiä ei ollut mitenkään laitonta. Ja se oli kaikki hyvin perusteltua siis. Kiitoksia. Sitten edustaja Nart Alde, olkaa hyvä. Teillä on minuutti 30. Presidente, por favor, no mezclemos. Kiitos, puhemies. Elkäämme sekoittako laillista puolustautumista, laillista puolustusteollisuutta äh, laittomiin toimiin. On tietyt kriteerit, joista on sovittu, niiden on oltava tehokkaita eikä pelkää sananhelinää. Periaatteessa tässä puhutaan Jemenistä, joissa satoja tuhansia ihmisiä pommitetaan Euroopassa valmistetuilla tuotteilla. Se on suuri häpeä se, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, niin ei sen pidä jatkoa sen takia, että tämä verilöyly voisi jatkoa, jotta asetteollisuus voisi hyvin. Ei voida puhua oikeutetusta puolestumisesta, kun toisten verta vuodatetaan. Mikäli sanktioita asetetaan vaikkapa maidon tuotannolle, niin on käsittämätöntä, että sanktioita ei ole silloin, kun aseviejät rikkovat yhteisesti sovittuja kriteerejä. Joko me noudatamme päätettyjä sääntöjämme, tai sitten sen jälkeen luovutaan näistä asevientikriteereistä. Silloin olisimme kyynisiä, mutta ainakin olisimme rehellisiä. Silloin myytäisiin kaikille, jotka ovat valmiita ostamaan. Sanotaan sitten, että kaupankäyttö on tärkeämpää kuin etiikka. Edustaja löysin kuuden edustaja, minuutti 30, olkaa Kun kuuntelin herra Van Ordenia että niin kaikkihan on hyvin säänneltyä täällä, mutta asevienti, se lisääntyy vaan EU-ssa vuosi vuodelta. Ja täältä mainittiin aikaisemmin jo. Ja takia olen tyytyväinen, että tässä mietinnössä on otettu askelia eteenpäin tämän, rajoittamaan tätä mielettömyyttä. Oikeastaan toivoisin vielä enemmän, että todellakin pääsemme asiassa eteenpäin Kyllä ongelmahan on selvästi näkyvissä. Kuten mietinnössä todetaan, nämä kahdeksan kriteeriä ovat oikeudellisesti sitova puitteisto eurooppalaisille asevienille. Ja herra Kelmille vielä, kyseessä ei ole mikään uudet kriteerit, mutta pitää todeta, että mekin kaikki valtiot ovat huomattavasti rikkoneet näitä sääntöjä. Jopa Saksa tai sitten jopa Venäjäkin tietenkin, jos tämä puhutakaan täällä. Saksakin on rikkonut 2015 jakanut yli 4000 lisenssiä, jotka on viety maihin, jotka ovat problemaattisia. Uskon, että muissakin maissa ongelma on myöskin yhtä paha. Joten mitä tässä nyt tarvitaan, on ehdottomasti kolme asiaa. Ikävä kyllä mietintö tekee vain kahdesta ensimmäistä kommentteja, mutta kolmannesta jäädään vähän vielä vajaaksi. Tarvitaan nyt nopeasti toimia jäsenvaltioiden taholta. On tärkeää, että kriteerit voidaan riippumaton taholta tarkistaa, että on seuraamusmekanismeja maille, jotka ovat rikkoneet jatkuvasti kriteerejä. Ilman näitä toimenpiteitä EUn vientikriteerit ovat edelleenkin vain haroverkko, joka ei pidä mitään. Ja tämä lisää vain maailman konflikteja. Sitten vihreän edustaja, edustaja Lunacek, olkaa hyvä, teillä on minuutti aikaa. Kiitoksia puhemies, hyvät ministerit ja herrat. Kun katsotaan viime vuosien pakovirtoja, niin nähdään, että puhutaan myöskin näistä pakosyistä, minkä takia tämä on tapahtunut. Tietenkin pitää puhua myöskin reiluista kauppajärjestelyistä, että ihmisten elinolosuhteita tuhota ja joudu siirtymään sitten pois alueeltaan. Mutta kyseessä myöskin nämä asevientiasiat. Haluan kiittää kollegoja tästä loistavasta mietinnöstä. Tämä mietintö tekee todella selväksi sen, että yhteinen EU-kanta asevientien suhteen vuodelta 2008 on hyvinkin sitova ja että aseiden vienti sotaa käyviin maihin tai maihin, jotka rikkovat äh, kansainvälistä humanitaarista lakia on kielletty. Siksi tuen sitä vaatimusta, että kaikki asevienti Saudi-Arabiaan kielletään, sillä Saudi-Arabia käy sotaa Jemenissä. Tämä on jo keskustelussa mainittu. Ja täytyy olla ilmeistä, että tämä on kiellon syy. oma maani mm, Itävalta vei Saudi-Arabiaan 30 000 käsiasetta viime vuonna. Tämä verilöyly on lopetettava vaadin äh, ulkoministeri Mogherinia äh, toteuttamaan äh, asevientikielon Saudi-Arabiaan välittömästi. Kiitos. Grazie per il gruppo. Kiitos. Seuraavaksi EFDD-ryhmän nimissä edustaja Carl, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Grazie, President. Kiitoksia, puhemies. Aseviennin pitäisi riippua yksilöstä suverenista hallituksesta, kriittinen oman hallitukseni suhteen, mutta silti uskon, että tällaisen politiikan pitää aina kuulua hallituksen käsiin ja brittien pitää voida päättää ne ristiriitaisista kysymyksistä. Sehän aina vaikuttaa myös parlamenttivaaleissa. Tässä pyritään juuri rajoittamaan tällaista äh, demokratiavelvollisuutta. Brexitin takia Brexit, Britannian pitäisi pysyä sivussa tästä päätöksestä. Hy- hylkään tällaisen asian käsittelyn ja äh, vaikka emme voi määritellä tulevaa postpolitiikkaamme, äh, niin tämä äh, on epäselvästi puhuttu yksityiskohtaisesti. Tällainen selkeyden puute ei hauta ketään ja todennäköisesti vain palvelee äh, siinä, että turhautuminen on yhä suurempaa. Jotta voimme todella saada riippumattomuuden tällä alalla, iso britannian pitää vetäytyä äh, komennusrakenteista EU-ssa eroon ja toimia kahdenkeskistä pohjalta ja silloin kun on tarpeen käyttää NATOa operatiivisissa tehtävissä, näin britit itse äänestivät, kun halusivat jättää Euroopan unionin viime vuoden kansanäänestyksessä. Kiitoksia. Edustaja Schaffhauser, ENF-ryhmän nimissä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Jäsenvaltioiden asevienti kun ajattelemme sääntöjä, niin niiden tarkoitus on korostaa jäsenvaltioiden vapautta. Mistral-tapauksessa näimme, että Ranskan ääni ei kuulunut ja tämä pilasi sitten luottamuksen, jota mahdolliset ostajat olisivat osoittaneet Ranskalle. Me noudatimme suosituksia. Kun länsimaiset aseet päätyvät Ukrainassa uusnatsien käsiin tai jihadistiryhmien käsiin, niin kuin Syyriassa tai lähi on aivan erityinen näkemys demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Niin tämä on mahdollista komission tuella ja myös tämän parlamentin tuella tietyissä maissa toimia näin. Me emme voi altistaa Ranskan uskottavuutta ja riippumattomuutta ulkopuolisille tahoille. Kyse on suvereenisuudesta ja Ranskan on jo aika jättää tämä Eurooppa. Näin olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot. Seuraavaksi edustaja Michael Kaaler ja puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja kiitokset äh, ministeri Maasikas puheenvuorostanne olen iloinen siitä, että käymme tämän keskustelun kerran vuodessa, sillä tämä on tärkeä aihe, tärkeä ulkopoliittisesti ja meidän tulisi aivan äh, ensiksi tunnustaa se, että me Euroopan unionina olemme maailman ainut alue, jolla on näin äh, laaja äh, joukko ehtoja aseviennille ja tämä ehtoluettelo voisi olla esimerkkinä myös muille maailman maille. Samalla täytyy kuitenkin olla realistinen ja ymmärtää, että tätä neuvoston yhteistä kantaa ei olisi aikaan saatu, jos olisi puhtaasti jäsenvaltioiden asia omassa aseviennissään määritellä omat kriteerinsä ja niiden kunnioittamisen. Tämäkin on toki osa tätä totuutta. Samalla kuitenkin äh, mielestäni on ihan paikallaan neuvoston äh, työryhmissä, vastuullisissa työryhmissä, keskustella tilanteesta eri konfliktialueilla. Ja hyvähän olisi, jos näiden keskustelujen päätteeksi voitaisiin yhteisiin kantoihin äh, lisätä eh, viittaus sitten asevientikiellosta eh, näihin, näille konfliktialueille, joissa konflikti on todella käynnissä. Eli tätä keskustelua neuvoston tulisi käydä jatkossakin. Ja sitten kansallisten parlamenttien tulisi eh, valvoa sitä, kunnioittaako oma hallitus näitä ehtoja vaiko eikö. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Toninen Pitsula, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Mietinnössä korostetaan aivan oikein, että jäsenvaltioilla on legitiimi oikeus puolustautua ja hankkia äh, aseita. Kuitenkin tarvitaan avoimuutta. Avoimuuden puute on haitaksi yrityksille, niille yrityksille, jotka aivan legitiimisti valmistavat ja myyvät teknologiaansa. Ja myös myöskään loppukäyttäjät eivät yhteisen kannan vaatimuksia täytä. Lähestulkoon 100 miljardia asevientilupia on aivan valtava määrä. Meidän tulisi vaatia lisää avoimuutta ja raportointia siitä, mihin nämä aseet päätyvät. Kansainvälinen yhteisö reagoi usein hyvin myöhään konfliktitilanteiden jälkeen. Tarvitaan kriteereitä, joiden avulla voimme asevientiä valvoa. Yhteisen Puolustuspolitiikan puute, päällekkäisyydet ja sirpaloituminen ovat syitä sille, miksi sotilasteknologian vienti on kasvanut näin suuresti. Meidän on vahvistettava myös puolustusunionin integraatiota. Puhemies valmistajien, valmistajien viemät kolmansiin maihin usein joutuvat väärin käsiin ja tapahtuu sotarikoksia ja väärinkäytöksiä, vaikka vaikka tätä kun korostaa tuskin sitä muutetaan, koska sota itsessään on suuri onnettomuus ja saa aikaan ottaa pahimman esiin ihmisistä. Ja vaikka pystyisinkin me valvomaan vientiä, myyntiä kolmansin maihin emme voi valvoa seuraavia lenkkejä ketjussa. Aset pääsevät niiden kautta, jotka ne tarvitsevat ja loppujen lopuksi ihmisiä tapetaan. Tämä aloite valvoa asevientiä korkean edustajan toimesta ei tuo tuloksia. Tämä on jälleen yksi yritys EU-ssa saada uusia toimivaltuuksia itselleen. En voi hyväksyä tätä erityisesti, koska uskon, että tämä toimii suurten valmistajien eduksi, kun taas ne, jotka noudattavat sääntöjä, eivät hyödy tästä. Urban Crespo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Un informe publicado... Mm, Amnesty Internationalin eilen julkaisema kertomus äh, osoittaa, että noin puoli miljoonaa ihmistä kuolee tuliaseiden vuoksi vuosittain ja monet muut miljoonat kärsivät. Ja kun ajatellaan esimerkiksi Saudi-Arabian asevientiä, Saudi-Arabia, joka on Jemenin äh, siviiliinfrastruktuureita, kuten sairaaloita, pommittanut, äh, on tietenkin väärin. Eli näin kansainvälistä humanitaarista oikeutta vastaan Saudi-Arabia on rikkonut. Ja me eh, täällä Euroopan toimielimissä, mutta erityisesti Espanjan hallitus eh, sekä eh, Espanjan kuningashuone, niiden pitäisi todella tarkastella uudelleen suhteitaan Saudi-Arabiaan, Katariin, tämänkaltaisiin maihin. Kaupalliset intressit eivät koskaan saa olla ihmishenkien ihmishenkiä tärkeämpiä. Kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen, läpinäkyvyys sekä ihmisoikeudet ovat kaikkein tärkeintä. Meidän on puolustettava tätä mietintöä ja sitouduttava siihen, että se ei jää pelkäksi paperitiikeriksi. Kiitos. Edustaja Böchner, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitos. Euroopan parlamentti tänään ilmaisee selkeän kantansa asevientiä vastaan asevientiä kriisialueille. Häpeällistä on se, että oma kotimaani Saksa on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia aseviejä kriisialueille. 24.9. liittokansleriksi tulee Merkel tai Schulz, mutta tilanne tulee jatkumaan täysin ennallaan. Asevienti on todella laajamittaista. Merkel, Gabriel ja Schulz julkisuudessa mielellään esiintyvät pakolaisten puolustajana, mutta punamusta hallituksemme on aseviennillään aiheuttanut hyvin paljon pakolaisuutta. Katar, Egypti ja Saudi-Arabia ovat saaneet Saksalta aseita ja Saksan vienti, asevientiä on käytetty sitten omien kansalaisten vainoamiseen ja Turkki Turkki myös vainoa kurdiväestöään saksalaisin asein. Saudi-Arabia käy sotaa Jemenissä saksalaisin asein. Ja Egypti pommittaa omia kansalaisiaan kuulemma terroristien torjumiseksi. Mielestäni tämä on äärimmäisen tekopyhä tekopyhä meidän meidän ensin, ensin me aiheutamme pakolaisuutta ja sitten valitamme, kun äh, otamme näitä pakolaisia vastaan. Edustaja Castaldo, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Yli vuosi ja puolitoista vuotta on kulunut siitä, kun keskustelimme edellisen kerran yhteisestä kannasta ja asenteen viennistä. Hyvin vähän on muuttunut tällä välin aseiden vienti tuottaa paljon jäsenvaltioille. Niitä viedään sellaisiin maihin, joissa ihmisoikeus suoriutuminen on varsin heikolla tasolla, esimerkiksi Saudi-Arabiaan. Saudi-Arabian olemme halunneet tämän parlamentin toimista asevientikieltoa jo 2016. Yhteistä kantaa ihan selkeästi Saudi-Arabia rikkoo. Minun kotimaani Italia on kokenut todellisen asevientibuumin. Yli 400 000 luvut ovat nousseet viime vuonna. Meidän sanamme eivät kaiju jäsenvaltioiden korviin. Pommit räjähtelevät Jemenissä, eikä pelkästään siellä lapset kuolevat, meidän kätemme ovat veressä kahdeksan perusteen lista ei ole minkäänlaisen valvonnan kohteena, sanktioita ei ole niin, että järjestelmää kunnioitettaisiin. Jo vuosikausia olemme pyrkineet tähän puuttuneet. Haluan kiittää esittelijää Haleroa tästä mietinnöstä. 2012 EU voitti rauhan Nobelin palkinnon. Tämän kun mukaisesti pitäisi myös toimia. Edustaja olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kansallinen puolustus on kansallinen toimivaltuus ja sen pitää sitä jatkossakin olla. Jokaisella valtiolla on oikeus käyttää sotilasteknologiaa puolustukseensa. Sillä on oikeus viedä vapaasti aseitaan varauksia täytyy kuitenkin ottaa, jota vältetään se, että myydään maille, jotka kääntäisivät aseet suoraan meitä vastaan tai epäsuorasti terroristijärjestöjen kautta. Hyväksyn siis Valeron mietinnön, kun siinä korostaa sitä, että kannattaa neuvotella eurooppalaisten valtioiden kesken mukaan lukien ystävät kuningaskunta hyväksyn vieläkin enemmän tämän, kun tässä neuvosto on päättänyt asekielon Arabi, Saudi-Arabialle. Sitä vastoin minusta on järkyttävää tässä mietinnössä, kun pyritään antamaan EUlle mahdollisuus myöntää lupa, vientilupa viedä aseita jäsenvaltiolle. Tässä toimitaan kansallista suvereniteettia vastaan. Tämän takia tulen äänestämään tätä vastaan. Madame Kiitos edustaja Aliomari, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kun puhumme kansallisesta puolustuksesta ja aseviennistä, niin ei voi sanoa ihan mitä sattuu. Täytyy muistuttaa tänään siitä, että suuret asevejamaat, erityisesti eurooppalaiset maat, kunnioittavat äärimmäisen täsmällisiä asevientisääntöjä. Tietyt maat, mukaan luettuna Ranska, käyttävät kansallisia kriteereitä, jotka ovat vieläkin tiukempia kuin eurooppalaiset säännöt. Täytyy muistuttaa, kun puhumme näistä aiheista, että jäsenvaltioiden intressit, Täytyy myös muistaa, kun taistelemme terrorismia vastaan ja salakauppaa vastaan ja tiettyjen maiden epävakautta vastaan. Nykymaailmassa konfliktit eivät ole enää paikallisia, vaan kansainvälisiä. On aivan selvää, että tarvitaan solidaarisuutta. Me emme voi kieltää valtioilta puolustautumista ennen kaikkea silloin, kun näillä mailla on yhteiset arvot. Jos ase vienti kielletään, niin kuin jotkut edu- esittävät, on ideologinen kanta. Näin mailta kielletään puolustautuminen ja naiviuden, sokean naiviuden nimessä, äh, hyvän tahtoisuuden nimessä sallitaan kansalaisilta se, että heitä suojellaan. Jos tiukasti valvotaan asevientiä, kyllä, tämä on moraalinen ja eettinen, juridinenkin velvoite, mutta jos kielletään asevienti, pasifistisen utopian nimessä, niin sitten avaamme ovet aivan toisenlaiseen maailmaan, häikäilemättömän maailmaan. Edustaja, teille on sininen kortti. Edustaja Aljo Marie. Kysy- kysymyksen esittää edustaja Lunacek. Aljo Marie, Sie sprechen Rova Alio Marie, te puhutte tästä mietinnöstä pasifistisenä ja sanotte, että ja mailta nyt asevientiä voi kieltää Yhteinen Euroopan unionin kanta asevientiin äh, on kuitenkin jäsenvaltioiden päättämä hallitusten päättämä, Ranskan hallitus mukaan lukien, ja siinä on kahdeksan kriteeriä siitä, mihin maihin aseita ei saa viedä esimerkiksi siitä syystä, että maa on sodassa, ja Saudi-Arabia on sodassa Jemenin kanssa, ja Jemenissä pommitetaan äh, siviilikohteita, asuinalueita, torreja, kuolleita, loukkaantuneita maassa on tuhansia. Ranska, Saksa, mahdollisesti myös Itävalta ja yhdistynyt kuningaskunta ja muut vievät aseita Saudi-Arabiaan. Pidättekö todella perusteltuna sitä, että tämä on muka pasifistinen teksti? Kyse on kuitenkin ihmishengistä ja sodasta, jota käytetään ihmisiä vastaan. Eh, parole, Olkaa hyvä, edustaja. No, no, mikrofon. Mikrofoni. Sanon edustaja Lunacekille, että tunnen kyllä, mitä sota tarkoittaa. Puolustusministerinä vierailin sotakäyvissä maissa ja näin itse, mitä tämä tarkoittaa. Eli kyllä tunnen ilmiön. Teidän kysymykseenne sisältyy kaksi elementtiä. Ensinnäkin kriteerit. Kyllä, maat ovat määritelleet kriteerit, Euroopan maat tässä mukana. Ja Ranska oli juuri se maa, joka noudattaa koko maailman tiukimpia asevientikriteereitä. Tämä oli ensimmäinen asia. Ja sitten toiseksi Saudi-Arabiasta. Arabi, Saudi-Arabiasta on puhuttu paljon. Muistuttaisin, että olen johtamassa äh, valtuuskuntaa tämän maan suhteen. Kenties pitäisi puhua myös Iranista ja niistä, jotka aiheuttavat yhtä lailla hallaa väestölle. Katsokaapa, äh, minkälaisia raportteja olemme saaneet muista maista kuin Saudi-Arabiasta. Täytyy muistaa myös se, että äh, Persianlahden maiden yhteenliittymä äh, on myös muistuttanut, mikä on Jemenin tilanne. Sanotteko todella, että tuette kapinallisia legitiimejä hallituksia vastaan. Tästäkin on kyse. Kiitos. Sitten edustaja Gomes. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Tuen täysin sitä, mitä Rova Lunets, Lunets äsken sanoi Rova Marille ja muistetaan siitä, että Ranskan puheenjohtajakaudella yhteistä kansa tuli juuri yhteinen kanta. Ja sitten vielä äh, tuen kollegaa Valeroa hän pyrkii käsittelemään asevientiä EUsta joihinkin muihin maihin. Jotkut maat, esimerkiksi Ranska, ei noudata yhteistä kantaa ja joskus joissakin tapauksissa tätä yhteistä kantaa vastaan rikotaan järjestelmällisesti. Parlamentissa olemme perään kuuluttaneet viime vuonna saartoa, koska rikollista sotaa käydään Jemeniä vastaan ja niin voisin puhua sitä paljon pidempäänkin mutta vaikkakaan ei katsoisi eh, tuojamaan hallinnon luonnetta, niin valtaisaa asekauppaa kuitenkin käydään. Puhumme aseista, joita viedään kolmansiin maihin, jotka sitten palaavat uudestaan EU-alueelle. Tämä näkyy esimerkiksi Ranskassa. Me tarvitsisimme riippumattoman valvontaviranomaisen, jolla on tällainen ilmoitusmekanismi käytössään. Ja myös seuraamuksia pitäisi voida asettaa, jotta varmistetaan se, että aset, joita viedään, päätyvät loppukäyttäjille ja näiden käyttäjien täytyy noudattaa toimitusehtoja. Ja yhdistyneen kuningaskunnan täytyy myös näitä sääntöjä noudattaa. Edustaja Fjellner, kiitoksia. Tässä asiassa on helppoa eh, tulla suosituksi tai ainakin populistiseksi. Eli aseet ovat kauheita, aseet tappavat ihmisiä, siksi asevienti täytyy kieltää. Piste. Mutta eh, sotilasmateriaalin vienti on myös puolustus- ja turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa yksinkertaisia totuuksia ei ole olemassakaan. Kun ajatellaan aseyrityksiä, mitä he myyvät, kenelle ja milloin, tämä täytyy aina päättää tapauskohtaisesti ja tilanteet myös muuttuvat hyvin nopeasti. Mutta nyt puhutaankin siitä, että kuka tekee päätöksen aseviennistä. Ruotsissa harva poliitikko sanoisi haluavan tarkoittavansa jotain muuta kuin sitä, että Ruotsi päättää itse Ruotsin aseviennistä ja Ruotsin puolustuspolitiikasta. Mutta minä kyllä luulen, että tässä äänestyksessä monet ainakin punavihreät seuraavat Puudil Valeron linjaa ja sanovat, että meillä tulee olemaan yhteinen linja, eh, jossa on sitten myös sanktioita. Ja näin tämä asia ylikansallistetaan ja me luovumme puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta oman, äh, omasta itsemääräämisoikeudestamme, ihan kuin äh, läheisyysperiaate olisi tuollainen äh, päällystakki, joka laitetaan päälle sitten, kun puhutaan kansalaisille, mutta ei tämä näin toimi. Tietenkin puolustusteollisuuden täytyy vahvistaa yhteistyötään, mutta se, että, että puolustusteollisuuden vientiin puututaan, aiheuttaa haittaa. Edustaja Fjellner, teille esitetään sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö? Onorevole Valero. Edustaja Valero, esittelijä. La relazione. Prego la sua domanda. No, minun täytyy kyllä sitten kysyä, että Äh, Mistä sinä nämä tiedot olet saanut, että Ruotsi tai jäsenvaltiot eivät tekisi päätöksiä omista, omasta aseviennistään? Yhteinen kanta asettaa vähimmäissäännöt ja se sitoo meitä tällä vähimmäistasolla ja äh, siinä niin kuin minäkin katsomme, että Ruotsi tekee omista säännöistään vieläkin tiukemmat. Sinun puolueesi haluaa sitä, minun puolueeni haluaa sitä. Missään tässä mietinnössä ei sanota, että me yritämme keskeyttää tai estää tästä aseviennin, ei vaan kyse on aseviennin valvonnasta ja sääntöjen kunnioittamisesta, yhteisten sääntöjen. Kiitos. La sua risposta, prego. Olkaa hyvä, voitte vastata. Tack så mycket. No kiitos paljon. Sinä et kuitenkaan sano sitä yhtä ratkaisevaa eroa tämänhetkisen yhteisen kannan ja vaatimuksesi välillä, nimittäin se, että langetettaisiin seuraamuksia niille, jotka sitten arvioivat ajan mittaan, että tilanne on muuttunut. Jos Euroopan unioni voi rangaista niitä maata, asettaa seuraamuksia niille maille, jotka ovat eri linjalla, niin sitten tämä on kyllä ylikansallistamista. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä menee läpi varmaan aika suurellakin enemmistöllä tämä sinun mietintösi ja siitä toki sinun sinua onnittelen, mutta onneksi en usko, että on mitään mahdollisuutta tällaisille seuraamuksille tai sanktioille, sillä jäsenvaltiot itse haluavat säilyttää kansallisen toimivallan ja puolustavat kansallista toimivaltaa ja pysäyttävät EU-sanktiot. E, post. Soraya Post, olkaa hyvä. E. Kiitos oikein paljon puhemies. Minä haluan aivan ensin kiittää Budil Valeroa esittelijäämme hänen mietinnöstään. Itse olen feministisen aloitteen äh, edustaja, pasifisti, äh, sitoutunut pasifisti ja minun on vaikea sitä aseista äh, missään tapauksessa, mutta kyllä minä sitä tuen, että aseviennin valvonta Euroopan unionista on vahvistettava. The Economist kirjoittaa juuri tänään, että että maailmanlaajuinen asekauppa kukoistaa. Parasta olisi tietenkin kieltää aseiden valmistaminen kokonaan ja 17. kesäkuuta YK teki historiallisen päätöksen ydinaseiden kieltämisestä. Ennen kaikkea naisjärjestöt olivat taistelleet tämän puolesta vuosia. Harva uskoi, että tällainen kielto voisi koskaan mennä läpi. Aktivistit Äh, kuitenkin äh, päihittivät pessimistit. Äh, näin sitä maailmaa muutetaan feministisellä visiolla rauhanomaisesta maailmasta, jossa ei ole aseita, vaan jossa käydään vuoropuhelua. Grazie. Monsieur... Kiitos, edustaja Pahnio. Olkaa hyvä. Puhemies, maa on vaarallinen epävakaa. Se on ilmeinen tosiasia. Meidän pitää rakentaa puolustuksen Eurooppaa. Se oli eilen realiteettia edelleen yhä enemmän. Ja nyt se on jopa välttämättömyystä pitää alkaa toteuttaa yhteisymmärryksessä arvojemme kanssa. Meidän pitää olla vastuullisia luottavaisia vastuullisia, kun rakennamme tätä puolustuksen Eurooppaa valtavia askeleita on otettu vuodessa meidän parlamenttiin. Me pitää tukea tätä toimintaa. Luottamusta tarvitaan, koska oikeusvaltioperiaatteen järjestelmässä meidän pitää tehdä tiliä toimistamme. Tästä juuri puhutaan, puhutaan tässä mietinnössä niin ihan oikein pyydetään, että valvotaan asevientiä, jotta varmistetaan parempi avoimuus tällä sektorilla. Vastuullista tarvitaan puolustus Euroopassa, joka puolustaa meitä, luo, tarvitaan kansalaisten luottamusta toiminnassa Tällainen eurooppalainen viesti meidän täytyy tänään lähettää. Kiitos. Grazie. Kiitos. Edustaja Kofferaati, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitos, puhemies. Minä olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa tarvitsee uusia sääntöjä, tiukempia, tehokkaampia sääntöjä aseviennin valvonnan alalla. Tilanne on huolestuttava. Viime vuosien aikana äh, on tapahtunut kaksi äh, seikkaa, joita on myös kommentoitu täällä. Asevienti on lisääntynyt 28 jäsenvaltiosta ja äh, toinen seikka on jäänyt huomiota, huomiotta. Kahdeksaa perustetta on jatkuvasti enenevässä määrin rikottu, kun ajatellaan aseiden valmistusta ja vientiä niihin maihin, jotka niitä haluavat ostaa. Ilman uusia sääntöjä, ilman sanktioita, jotka ovat kunnon sanktioita, niin emme voi väittää edistävämme rauhaa ja samanaikaisesti, joskus myös tietoisesti, mutta ei tämä millään tavalla vastuukysymyksiä muuta, edistämme sotaa. On näin ollen välttämätöntä muuttaa kurssia ja on välttämätöntä toimia aivan niin kuin e- hienossa esittelijän ehdotuksessa suositellaan. Ja edustaja Fransulic, olkaa hyvä arvoisa Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, on erittäin tärkeää, että johdonmukaisella tavalla sovelletaan yhteistä kantaa. Se on olennaisen tärkeää EUn uskottavuudella. Sehän on arvoihin perustuva globaali toimija. Kun ajatellaan aseviennin vaikutusta kansan ihmisten terveyteen, pitäisi valvoa tilannetta tiukasti avoimella tavalla, jonka kaikki hyväksyvät. Näin ollen jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä yhteisen kannan sitovaa luonnetta ja täyttää minimivaatimukset, jotka siitä syntyvät. Uskon, että yhteisen kannan täytäntöönpano vaatii tiukempaa soveltamista. Yhteiset kriteerit tarvitaan, täytyy parantaa asevientin kontrollin avoimuutta, erityisesti kun ajatellaan hiljattaisempia lukuja, joiden mukaan viesti e-, e-, e-, EUsta oli 26-27 prosenttia globaalista kokonaisarvosta 2016. Vielä lopuksi yksi tärkeä asia, että voidaan vahvistaa sääntöjen noudattamista ja ilmoitusvelvollisuutta tuen sitä, että asetetaan tiukat seuraamukset maille, jotka eivät ole täyttäneet yhteistä kantaa EU:ssa. Kiitos. Hyvää iltapäivää kollegat. Siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Litsch. Arvoisa puhemies. Niin kuin esittelijä teki selväksi, vuodesta 2008 meillä on ollut kahdeksan EU-kriteeriä aseviennille. Valitettavasti kuitenkaan täytäntöönpanon suhteen ei ole saatu aikaan edistystä. Kaikki jäsenvaltiot eivät kunnioita tätä kriteeriluetteloa. Siksi kannatan sitä, että esittelijä ehdottaa seuraamuksia ja sanktioita jäsenvaltioille, jotka eivät kunnioita yhteisiä sääntöjä. Lisäksi katson, että Saudi-Arabia vastaan tulee ottaa käyttöön asevientikielto Euroopan laajuisesti. Vihdoinkin tarvitaan johdonmukaista ulkopolitiikkaa, joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita, esimerkiksi juuri ase- ja varustelu teollisuuden viennin suhteen kansleriehdokkaamme Martin Schulz aivan oikein sanoo, että ei voi olla niin, että osa jäsenvaltioista lopettaa viennin tiettyihin sotakäyviin maihin, mutta osa jatkaa sitä iloisesti. Kollega Buchnerille sanoisin, että kun CDU ei esitä mitään vaatimuksia, niin SD-liittopäivää vaaliohjelmassaan haluaisi kuitenkin asevientiä vähentää. Tavoitteena täytyy olla Euroopan laajuinen yhteinen politiikka. Kiitos. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládaná... Puhemies, kollegat. Mietintö osoittaa, kuinka vaarallinen tämä tilanne on, nyt viedään eniten aseita toisen maailmansodan jälkeen. 86 prosenttia näistä aseista päätyy Lähi-idän alueelle. Mietinnössä ihan oikein todetaan, että jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet strategisiin kumppanuuksiin maiden kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia vastaan, mutta mietinnössä ei kuitenkaan osata korosteta, minkälainen haaste on se, että pyritään vähentämään rahoitusta aseviennille toivon, että te usko, mitä Bush kerran sanoi, että mitä enemmän sotilaita meillä on, sen enemmän rauhaakin meillä on. EU on toiseksi suurin aseiden viejä. Tämä on tekopyhä ja maksaa ihmisenkin. Mietitään asiaa. Seuraava puhuja. Ton ja mitikes συμβάλλουν σημαντικά. Puhemies, aseteollisuus myy aseita armeijoille, mutta myös yksittäisille eh, valtioille. Suuret yritykset kilpailevat aseen viennistä. Usein yritykset ovat mukana erilaisissa skandaaleissa ja hämärissä kaupoissa. Kriteerit on oikeansuuntainen toimi. Haluamme valvoa eh, asesiirtoja jäsenvaltioiden kesken ja myös kolmansiin maihin. Kyseessä on puolustus- ja turvallisuuspolitiikan uskottavuus. Uskottavuus on uhattuna jäsenvaltioiden taholta, jos meillä ei ole selkeitä suuntaviivoja toiminnalle. Euroopan unioni ei esimerkiksi tee mitään Turkin hyökkäysten suhteen Kreikkaan ja Kyprokseen. Edustaja Donano. Puhemies, meitä on täällä paljon, olemme syvästi pasifistisia, mutta meidän ei kuitenkaan pidä olla naiveja. Tämän takia haluan kiittää tästä tasapainoisesta Valero-mietinnöstä. Siinä korostetaan tärkeitä välttämättömiä kysymyksiä puolustusta, mutta myös puhutaan aseteollisuudesta. Tämänkään suhteen ei pidä olla naiveja, koska Venäjä, Kiina, USA vaikka vain en mainita, niillä on erittäin kilpailukykyinen aseteollisuus, mutta minua kiinnostaa vieläkin enemmän tässä mietinnössä seuraava asia, nimittäin kriteerit, joita halutaan toteuttaa. Ensinnäkin se, että noudatetaan ihmisoikeuksia, niin kansainvälisesti kuin sitten pitää noudattaa varovaisuusperiaannetta ja tältä kannalta katsottuna täytyy olla todella valpaana, koska jotkut aseet ja teknologiat ovat päättyneet maihin, jos suinkaan olla passiivisella miehellä. Sitten pitää toimia äh, salakultusta vastaan ja niin edelleen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kansallisessa parlamentissa pitää toimia, mutta yhä enemmän tämä on tärkeä kysymys Euroopan parlamentissa. Kiitos. Madame Morvain. Edustaja Morvain. magyarország kiitoksia puhemies kollegat unkari Minun kotimani on jo pitkään sanonut, että maahanmuuttokriisissä pitää tarkastella asian juuria. Aseelliset konfliktit aiheuttavat ihmisten lähtemistä pakosalle. Minun maani Unkari ei ole mitenkään vastuussa tästä ja kenen hieno idea oli kaataa Assadin hallinto Syyriassa ja antaa sitten aseita tietyille ryhmittymille, jotka itse ovat terroristiryhmiä. No varmaankin tämä oli niiden idea, jotka tästä hyötyivät. Kantakoot sitten vastuun myös näistä syyrialaisista pakolaisista. Ja kenen hieno idea oli lähettää joukkotuhoaseita Irakiin. Kukapa tästä hyötyi? Kuka teki suurimmat voitot? Ehkäpä he voivat kantaa vastuun. Ja kuka halusi kaataa Gaddafin hallinnon Libyassa? Ja kuka pysäyttää sitten kaikki ihmiset, jotka pyrkivät Sahara eteläpuolisesta Afrikasta tulemaan Eurooppaan? Tässäkö se on nyt vastuunkannosta? Seuraava puhuja. Thank you very much. As... Kiitos. Tällä hetkellä kun puhumme puolustusteollisuuden kansainväliset messut ovat käynnissä Lontoon äh, Docklandsilla. Siellä on äh, satoja näyttelijäasettajia ympäri maailmaa. Siellä esitellään äh, tankkeja, aseita, erilaisia varusteita. Paikalla on sotilasvaltuuskuntia, kauppavaltuuskuntia myös niistä maista, joissa rikotaan ihmisoikeuksia ja konflikteja on käynnissä. Messut järjestetään eh, myös eh, brittiministeriön tuella. Sen tuki on oleellista menestyksen kannalta. Mutta messut järjestetään kuitenkin salassa turvajärjestelyjen takana. Näin asekauppiat voivat käydä kauppaa minkäänlaisen avoimuuden tai mielenosoitusten heitä estämättä. Ja veronmaksajat Britanniassa tukevat messuja. Tämä mietintö on hyvin tervetullut ja kaikki, jotka ovat tähän mennessä puhuneet ja tukeneet avoimuutta, voi myös yhtyä näihin vetomuksiin. Edustaja Kaputo. Grazie, grazie kaksituhatta Kiitos puhemies. 2012 asevienti oli hälyttävällä tasolla. Se on kasvanut kaikista eniten kylmän sodan jälkeen. Lähestulkoon 10 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna kasvua oli. Aseita viedään niin sanotusti ongelmallisiin maihin Euroopan unionistakin, erityisesti lähi -Itään. Nämä tiedot heijastelevat muuttuvaa kansainvälistä kontekstia. Nyt on otettava käyttöön uusia kriteereitä tässä yhteisessä kannassa, jossa otetaan huomioon korruptiovaarat aseviennin suhteen. Eurooppalainen teknologia ei saa päätyä konfliktialueille. Me olemme kuitenkin pyrkimässä näiden konfliktien ratkaisuun. CIA ei ja armeijat tekevät yhteistyötä, kun pyritään estämään se, että aseet valuvat konfliktialueelle. Kiitos. Kiitoksia. Nyt käymme tämän kohdan läpi. Sitten neuvoston puheenjohtajan roolissa Herra Maasikas. Thank you very much, um, for... Kiitoksia keskustelusta. Nyt jälleen on tullut selväksi, että asevienti on erittäin monimutkainen ala. Voidaan puhua moraalista, geopoliittisista, taloudellisista, sosiaalista syistä, mutta ei nyt pureudu näihin kysymyksiin tässä yhteydessä, mutta haluan tukea sitä, mitä Mihail Gaaler aiemmin sanoi keskustelussa, että EU kaikista eu aseviestä niin EU on kaikista vahvin järjestelmä käytössään, mitä tulee valvontaan, raportointiin, kriteereihin, jotka on käytössä. Ehkä paras järjestelmä koko maailmassa. Eikä tämä ole ehkä sellaista, mitä kaikki voivat arvostaa, mutta ainakin on tos, se on tosiasia, jonka kaikkien pitää tunnustaa myös täällä parlamentissa. Oli kaksi erityisempää kysymysryhmää. Ensimmäinen koski asevientiä, aseiden vientiä lähidän maihin. Aivan erityisesti oli puhe Syyriasta, Saudi-Arabiasta, Irakista ja Jemenistä. Minä viittasin näihin kriteereihin, perusteisiin. Ja peruste numero kaksi, ihmisoikeusperuste, sitä käytettiin syynä sille, että ei myönnetty vientilupaa 72 kertaa vuonna 2015 ja 89 kertaa 2016 te saatatte sanoa, että ei riitä, mutta tästä pitää kuitenkin havainnoida myös tämä suuntaus, trendi. Mitä sitten tulee näihin vetomuksiin, että EU ei voisi viedä aseita mihinkään maailman maahan. Olisi tällainen ase vientikielto. Nyt pitää ymmärtää, että tässä tarvitaan yksimäinen päätös kaikista EU-valtioista. Nyt haluaisin kiittää teitä tästä erittäin hyödyllisestä mielipiteenvaihdosta. Yksi pääsaavutuksista liittyy parempaan avoimuuteen kautta EUn asevientikysymyksissä. Me tulee tähän yhteisen kantaan. Tässä yksityiskohtaisia tietoja jatkuvasti annetaan EU-tasolla ja sitä voivat parlamentit ihan avoimesti valvoa ja seurata. Se seikka, että kansalliset päätös aseviennistä ilmoitetaan ja näin ollen ne voidaan myös kyseenalaistaa tukea sisäistä vastuullisuutta vastuuviranomaisten parissa ja tehostaa heidän vastuuvelvollisuutta. Tämä yhteys avoimuuden ja vastuun välillä on olennaista EUn yhteisessä kannassa. Se on sen ydinasia ja se liittyy taustalla on myös asekauppasopimus. EUn yhteinen kanta täsmentää selvästi, että luvananto kuuluu edelleen kansalliseen harkintavaltaan jäsenvaltiossa. Tätä taustaa vasten kansallinen vastuukysymys. EUn yhteinen kanta tukee su- suurempaa eri elementtien lähentämistä ja tiedonjakoa. Jos tällaista lähentämistä tapahtuu, sehän on aina tällaista jatkuvaa työtä, joka on kesken. Parannukset, joista on päätetty sen jälkeen, kun tarkastettiin EUn yhteistä kantaa, ovat tukeneet su- suurempaa lähentymistä ja suurempi parlamentaarinen valvonta kansallisella EU-tasolla on esillä myös tässä mietinnössä ja se edelleen tulee viemään eteenpäin lähentymistä sitten aidosti jaetut edut, tärkeä kysymys. Ja haluan jälleen kerran kiittää tässä parlamenttia sen roolista. Se on pitänyt tätä tärkeää asiaa esillä. Kiitos. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Sitten esittelijä saa vielä vuoron Budel Valero. Kiitos oikein paljon. Kyllä, tämä keskustelu osoitti, miten erilaisia käsityksiä tässä talossa edustajilla voi olla, mutta se osoitti myös asian merkityksen. Edustaja Van Orden äh, valitteli sitä, että me puhunut muusta maailmasta tässä keskustelussa, mutta me puhumme nyt Euroopan äh, vientivalvonnasta ja siksi Euroopan viennistä, emme muiden maiden. Niin kuin aiemmin totesin, ei tässä nyt puhuta kaiken aseviennin lopettamisesta, pysäyttämisestä. Emme myöskään puhu siitä, että jäsenvaltioilla ei olisi oikeutta puolustautua. Mutta tässä talossa vaikuttaa joidenkin tuntuvan, että me tällaista väittäisimme. Lukeekaapa mietintö ennen kuin äänestämme huomenna. Yhteinen kanta on erittäin, luo erittäin hyvät puitteet säännöillemme ja jos yhteistä kantaa sovelletaan, niin hyvä niin. No jos kriteereitä vastaan rikotaan, niin kuin tutkimuksen mukaan tehdään monissa eri tapauksissa, niin silti jäsenvaltiot katsovat, että niiden omat säännöt ovat tiukemmat kuin tämä yhteinen kanta itse asiassa. Ja näin täytyykin äh, kysyä, että onko todella näin. Ranska väitti, että Ranskalla on kaikkein tiukimmat säännöt. Aiemmin olen kuullut, että Briteillä on kaikkein tiukimmat säännöt. Me Ruotsissa sanomme, että meillä on kaikkein tiukimmat säännöt. Mutta ei kai tässä mistään kilpailusta ole kyse tiukempien sääntöjen suhteen. Ei vaan siitä, että kunnioitamme niitä yhteisiä sääntöjä, jotka meillä on. Tästä on sovittu, näin toimitaan ja sitten voi tietenkin äh, ylittää riman, äh, mennä pidemmälle kuin yhteinen kanta, mutta ei riman ali. Samoin meillä on asekauppasopimus, jossa on artikla, joka ei liity yhteiseen kantaan tai joka ei ole mukana Ruotsin lainsäädännössä, eli sukupuoleen kohdistuva väkivalta – Tämäkin liittyy ihmisoikeuksiin, mutta se on kriteeri, joka, jota meillä ei ole mukana, mutta toivoakseni tulevaisuudessa on. Kun sitten keskustellaan siitä, miten, mi, mihinkä rima tulee